E, otwieram posiedzenie proszę państwa o, zajęcie miejsc na pyytäisin istukaa paikoillenne aloitamme istunnon haluaisin kertoa teille että olen saanut kirjeen neuvoston pysyvältä puheenjohtajalta Van Rompalta, joka haluaa kuulla